Vamos a empezar la votación. Aloitamme äänestyksen. Ensimmäinen kohta, herra Kasinin mietintö. Toimielinten välisestä sopimusta yksi ainoa äänestä. puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme parlamentin valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien äänestyksestä koko ehdotuksesta puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Seskovan mietintöön, joka koskee 2011 päätöksiä neuvoston vastuuvapaata 2011 tähän tarkistuksia. Sitten äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, kuten te tiedätte, nyt on kohta juhlainen istunto. Mukana on erittäin arvokas vieras. Senegalin presidentti. Aivan totta. President of Senegal. Senegalin presidentti ja sitten meidän täytyy keskeyttää hetkeksi tätä juhlaistuntoa varten. Joten nyt sen sijaan, että äänestämme Zanonin mietinnöstä, joka on erittäin pitkä ja olisi hankala ajoituksen kannalta, me äänestämme ensin muista lyhkäisimmistä mietinnöistä ja me äänestämme Zanonista virallisen esityksen jälkeen, joten me äänestämme Haabön mietinnöstä. Haabön mietinnöstä se koskee huviveneitä ja vesiskoottereita. Haabor-mietintö siis. Äänestämme ensimmäisestä tarkistusryhmästä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty numero yksi ryhmä. Sitten komission ehdotuksesta kun äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Vernioon mietinnöstä ammattipätevyyden tunnustaminen ja hallinnollinen yhteistyö sisämarkkinoiden tieto alueella. Ensinnäkin ryhmä yksi tarkistuksen nimenhuutoäänestyksenä saakaa. Sitten ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa yksinkertainen äänestys. Siis ensimmäinen osa ryhmää numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi toinen osa, osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme komission ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi ennen kuin äänestämme päätöslauselma esityksestä äänestämme 160 21 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Hyväksytty. Anteeksi, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi vuorossa Bauer-mietintö viisumien myöntämisen helpottamisesta EUn ja Armenian välillä. Puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi toinen Bauerin mietinnöistä EU-Armenia-sopimus laittomista maahanmuuttajista puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi elintarvikkeita koskevat hallitut terveysväitteet, ei tarkistuksia. Määräenemmistö tarvitaan puolesta. Nostakaa kädet kunnolla puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa tämä tulos koneäänestyksenä. Tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Vuorossa eläinperäiset elintarvikkeet ja tuotteet. Koko päätöslauselmasta määrä enemmistö tulosta vaaditaan puolesta. Vastaan tyhjää. Me tarkistamme tuloksen koneen saakka. Äänestys päättyy. Hylätty. Vuorossa neuvottelut EUn ja Kiinan välillä. Katsotaan. Täällä on tarkistus 1 ja 6, ne ovat samanlaisia. Me äänestämme niistä yhdessä. Nimenhoito äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 17 kohta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Näin ollen siirrymme kohtaan 26, kolme osaa siinä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kolmas kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohta 236, tarkistus 3, äänestyksen, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme seitsemästä äänestyksenä puolesta. Tarkistus seitsemän. Äänestys päättyy hylätty. Kohta 41, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenomaan äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus neljä nimenhuuto äänestyksenä. Se alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 42 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimen äänestyksen puolesta äänestys päättyy hyväksytty. Tarkastus 5, huutoäänestyksen, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä. Se alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten kohta 43 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hetkinen, sanoo puheenjohtaja. Koneäänestyksen äänestys alkaa toinen osa. Se siellä votación. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kolmas osa sitemme äänestä, koska se on vedetty pois. Ja sen jälkeen äänestämme koko päätöslauselmaesityksestä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi seuraava kohta. Vielä yksi äänestys nimittäin suhteet Taivanin kanssa. Kohta yksi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen äänestämme tarkistuksesta yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Kohta neljä puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa koneäänestyksenä, se alkaa. Kohta neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sen jälkeen äänestämme tarkistuksesta kaksi äänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sen jälkeen äänestämme kohdasta neljä nimenhuuto äänestyksen, joka alkaa. Anteeksi, kohta 14 korjaa puheenjohtaja. Kohta 14 nimenhuutoäänestyksenä äänestys päättyy hyväksytty. Sen jälkeen äänestämme koko päätöslauselmasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meille jää jäljelle. No me keskeytämme istunnon tässä vaiheessa ja seuraa tämä juhlallinen juhlaistunto. One more. Well, Vai te haluatte vielä yhden? No hyvä, äänestetään sitten. Oh, we vote another one. Okay. But Mrs. Lichtenberger would like the floor first. No. Yeah, to, to make a motion. The no, signora? Lichtenberger. Yes, me, Mrs. Lichtenberger. Rova Lichtenberger. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, Ennen kuin nyt alatte viheltää, niin voisitteko kuunnella? Eilen keskustelussa lento- ja lepoajoista matkustohenkilökunnalle ja lentäjille saatiin Kallakselta ehdotuksia, jotka kun ajatellaan ammattiliittojen ja hänen välistä sopimusta, ne perustuvat siihen, tai ja kun ajatellaan tätä alkuperäistä ehdotusta, jonka hän esitti valiokunnassa, niin siinä, siihen tulee muutoksia. Hän teki tämän hyvin yleisesti, yleisin sanamuodon. Emme tiedä tarkasti, mitä nyt ehdotuksessa komissiolta on. Päätöslauselma, josta nyt äänestämme, hylkää tämän ehdotuksen, lähettää se takaisin, koska tietysti Olemme lähteneet sen pohjalta, mistä oli neuvoteltu ennen tätä keskustelua. Olen sitä mieltä, että parlamentti täytyy tietää, mistä se äänestää. Sen vuoksi kehotaan, että äänestystä lykätään, jotta parlamentti saa mahdollisuuden komission jäsenen ehdotukset saada kirjallisesti ja keskustella niistä. Kiitos. Señora Lichtenberg. Ara, ko... Kiitoksia. Sitten kuka haluaa puhua puolesta tästä, tai Rova Lichtenbergin ehdotusta puolustaako joku, haluaako joku puhua tämän puolesta, ei. Entä vastustaako joku, haluaako joku esittää vastalauseen, ei, kyllä, herr präsident ich spreche mich ausdrücklich dafür puhemies en tiedä ovatko säännökset hyvät olen skeptinen komission ehdottamisen suhteen jos on mahdollista että yhdessä voimme päättää ja parantaa ja se pitäisi hyödyntää se tilaisuus ja ottaa siihen enemmän aikaa. Kiitoksia. Haluaako joku puhua tätä vastaan? arvoisa puhemies. Minä olen sitä mieltä, että tässä vaiheessa parlamentin äänestys tästä päätöslauselmaehdotuksesta ei voi olla muuta kuin meidän kantamme kannalla komission ja neuvoston kantoihin verrattuna. Sitten äänestämme Rouva Lichtenbergerin ehdotuksesta. Ne, jotka ovat puolesta, näistä puolesta ja vastaan vastaan. Kuka puoltaa tätä Rova Lichtenbergin ehdotusta? Puolesta äänet, sitten vastaan äänet. Tarkistamme koneäänestyksenä se alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Rova Lichtenbergerin ehdotus on hylätty. Ja seuraavaksi me äänestämme ko- lentotoimintaan liittyvissä teknisistä vaatimuksissa Nimenhuutoäänestyksessä se alkaa. This is a very sensitive point. Se cierra la votación.